komissio neuvoston silmässä. Haluan, haluan pyytää teitä äänestämään tämän kompromissin puolesta tässä muodossa. Grazie. La discuss- Kiitoksia. Keskustelu päättyy. Äänestämme asiasta huomenna. Ilmoitan, että meillä on Euroopan parlamentin puhemiehistössä avoin paikka. Olen saanut EPPltä seuraavan ehdotuksen. Laslo Tokes on ehdokkaana. Päätös tehdään huomenna 15. kesäkuuta kello 12. Seuraava kohta esityslistalla on Baronetar Latfordin mietintö oikeustulkkauksen ja käännöksen rikosoikeudellisissa menettelyissä. Esittelijä saa välittömästi puheenvuoron. prego. It's been... Puhemies, use, monet ovat jo vuosikymmenen myöntäneet, että e, e, Euroopan tulee e, vahvistaa epäiltyjen ja vastaajien oikeuksia kautta Euro- Euroopan tasapuolisen oikeudenkäynnin varmistamiseksi. Tämä edellyttää tiivimpää yhteistyötä syyttäjäviranomaisten ja eh, poliisilaitoksen välillä, ja erityisesti mitä tulee pidätys, yhteiseen pidätysmääräykseen ja siihen, millä tavalla eurooppalaiset käyttävät vapaata liikkuvuutta hyväkseen eh, eh, tässä prosessuaaliset takeet ovat tässä olleet punaisena lankaa lankana. 2007 eh, eh, eh, vuodelta neuvoston ehdotus. Nyt sitten ilahduin, kun vallankinkoilla ilahduin, kun näin komissaari Reding täällä paikalla. Komissio on pyrkinyt hahmottamaan tätä toimintasuunnitelmaa nyt sitten tästä vuodesta lähtien. Direktiivisuunnoksessa todetaan, että jos joudut epäilyksen alaisen tai jos sinut pidätetään joudut oikeuteen, jotka osaa kyseessä olevan maan kieltä, sinun on oikeus äh, tulkkaukseen ja äh, käännökseen tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi kuulustelujen, äh, haastattelujen, oikeuslain lakimiehen tapaamisten ja muiden sellaisten kanssa samasta viivalta kuin äh, paikallinenkin asukas. Tässä on puolista tunnustamisesta kysymys, että lähes, tuo, äh, lähes automaattinen muiden äh, jäsenmaiden tuomioistuinten päätöksi, joka perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, mutta ei sitä, tämä luottamus täytyy kuitenkin ansaita kaikki, kaikissa EU, EU-maissa jossa odotetaan tiettyjä oikeudenkäyntistandardeja kaikki varmaan tuntevat jotakin juttuja, jotka, jossa oikeus ei välttämättä ole toteutunut. Esimerkiksi Gary Mann, joka, joka palautettiin pidätysmääräyksen johdosta äh, Portu, Portugalin. Äh, keskus, keskustelut käytiin, äh, su, käsittely käytiin suullisesti. Hän ei edes tiennyt, mistä, mistä, mistä, mistä oli kysymys. Syytetty kantajana oli paikallinen kampaaja, tuomarin ystävä. Ja sitten häneltä esitettiin pääsy Portugalin kahden, kahden vuoden ajan. <clears throat> Tässä on tietysti kieli, asianmukaisen kielituen puute tässä jutussa. Eli tämän toimenpiteen tarkoituksena varmistaa paitsi se, että jäsenmaat toteuttavat eurooppalaista yleissopimusta ja sen artiklaa 6, mutta että pyrkivät edelleen kehittämään vähimmäisnormeja tämä on, tässä toimintasuunnitelmassa sanotaan, että pitää olla lisätoimenpiteet, suorittaa lisätoimenpiteitä, jotta eh, no, olemassa olevat standardit, eh, standardia noudatetaan ja että standardia noudatetaan sitten johdonmukaisesti ja parannellaan vielä. Eh, parlamentti käytti minusta oikein uusia valtaoikeuksiaan, mitä tulee tähän lainsäädännön edesauttamiseksi. Me olemme tehneet yhtä työtä, yhteistyötä tehokkaasti komissaari Redin kanssa niin, että tiettyjen normien, normitasoa voitaisiin johtaa esimerkiksi kaikkien osa, osa, asianosaisten yhte, kommunikoinnin tulkkaukset ja täytyy varmistaa se, että erikseen päättää, että, että tulkaukseen ja käännöksiin ei ole oikeutta. Se on lähtökohtaisesti aina olemassa. Eh, periaatteena, että kaikki juttuun liittyvät, liittyvä aineisto on käännettävä. Ja että, eh, ja että eh, vastaaja ei voi noin vain luopua oikeudestaan käännöksiin, vain ainoastaan erikoistapauksessa. Me tarvitsemme tällä toimintasuunnitelmaa, jotta kansalaisten oikeudet toteutuvat paremmin. Me Äh, näiden äh, turvalausukkeista ei ole ollenkaan äh, kysymys siitä, että oltaisiin pehmoilla, vaan päinvastoin. Tässähän on kaiken taustana se, että rikolliset saadaan paremmin kiinni ja tässä oikoteiden käyttäminen ei luo tuo mitään lisäarvoa. Täytyy kuitenkin parhaita käytänteitä sove, soveltaa. Sen vuoksi tämä direktiivi on hyvä ja suosittelen sen hyväksyttäisiin ja tässä hatunnosto Espanjalle puheenjohtaja jäsenvaltioille ja erityisesti komissiolle. Ja sitten y- yhteenvedossa niin sitten käsittelen näitä muutosesityksiä. Kiitoksia. Nyt komission jäsen, olkaa hyvä. Madam President, it is right. Puhemies, pitää paikkansa. Prosessuaaliset takeet ovat oikeuden alalla pääprioriteetti tulevina vuosina. Me tarvitsemme näitä vähimmäistandardeja standardeja puolustuksen takia rikosoikeudellisissa menettelyissä. Näin voidaan taata luottamus, keskinäinen luottamus eri jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten välillä. Ilman luottamusta keskinäinen tunnustus ei toimi koskaan asianmukaisesti. Oikeuden ja syyttäjien on oltava luottavaisia sen suhteen, että tapahtuipa tuomioistuin käsittely missä tahansa Euroopan unionista, niin perusoikeuksista pidetään kiinni. Kansalaisten on voitava olla varmoja, että vähimmäisstandardit rikosoikeudellisissa menettelyissä turvaavat heidän oikeutensa tuomioistuinjärjestelmässä ja myös oikeudenvapauden ja turvallisuuden Euroopan unionissa. Näistä syistä pidän tervetulleena tulleena sopimusta, johon nyt on päästy. Aivan erityisesti haluan kiittää esittelijää, Varonitar Ladfordia ja koko Live-valiokuntaa erinomaisesta työstä tämän aiheen parissa. Komission jäsenenä olen tyytyväinen, että monet kompromissiratkaisut ovat saaneet inspiraationsa maaliskuun 2010 ehdotuksesta ehdotuksella pyrittiin pääsemään siihen tulokseen, mihin parlamentti nyt oikeastaan pääseekin. Eli taataan puolustuksen oikeudet ja vältetään se riski, että ei noudatettaisi e, e, ihmisoikeusyleissopimuksen vaatimuksia. Itse asiassa nyt vähimmäistandardeja korotetaan, nostetaan, taataan tulkkaus ja käännös kautta koko rikosoikeudellisen käsittelyn. Ja tämähän johtaa siihen, että systemaattisemmin, virtaviivaisemmin pidetään kiinni oikeuksista. Olen esittelijän kanssa aivan samaa mieltä. Halpaa oikeus ei ole mitään oikeutta, vaan se viime kädessä johtaa vain ylimääräisiin kuluihin ja vaikuttaa kansalaisiin ja tuomareihin haitallisesti. Olen myös iloinen, että olemme voineet nopeasti hyväksyä tämän direktiivin. Tämä on etenemissuunnitelmassa oikeastaan ensimmäinen askel. Kaikki toimielimet toimivat sen mukaisesti, mitä ne ovat luvanneet, niin että ne käsittelevät tätä aihetta prioriteettina. On kuitenkin yksi elementti, puhemies, josta olen eri mieltä. Nimittäin tiettyjen jäsenvaltioiden vaatimus siitä, että pidennettäisiin tätä täytäntöönpanovaihetta 36 kuukauteen. Komission mielestä kolme vuotta on liian pitkä aika, koska mikään jäsenvaltio ei ole antanut todisteita sen suuntaan, että täytäntöönpano tämän direktiivin suhteen olisi kovin vaikeaa. Lisäksi jäsenvaltiot ovat tienneet, että tämä lainsäädäntö tultaisiin hyväksymään ja ne ovat olleet tästä tietoisia jo usean vuoden ajan. Kompromissin hengessä kuitenkin hyväksyn ratkaisun ja se mitä nyt sanon on hyvin tärkeää tulevaisuuden kannalta. Sillä ymmärryksellä, että tämä ei ole mikään ennakkotapaus jatkossa ja tulevaisuudessa. Haluan tätä nyt todellakin korostaa. Kyllä, tällä kertaa, mutta ei enää sen jälkeen. Haluaisin korostaa myös sitä, että komissio antaa käyttöön kaikki tarvittavat resurssit, jotta voidaan vahvistaa jäsenvaltioiden velvollisuuksia sen suhteen, että ne täytäntöön panevat tämän direktiivin Lissabonin sopimuksen ja Tukholman ohjelman mukaisesti. Puhemies, te tiedätte myös, että komissio tekee työtä äh, etenemissuunnitelman jatkon varmistamiseksi. Teen kovasti työtä, jotta äh, tieto tiedotusvarmuusasiat saadaan kuntoon tulevina viikkoina. Se, mitä me nyt olemme saaneet alulle, tuottaa myös jatkoa. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Nyt poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä edustaja Antonescu, EPP, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep prin Mm-hmm. Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin äh, äh, luonnollisesti onnitella esittelijä äh, Latfordin ja hänen työstään ja hänen yhteistyöstään muiden varjoesittelijöiden kanssa. Yhteiset normit ovat välttämättömiä molemminpuolisen luottamuksen saavuttamiseksi oikeusjärjestelmässä jäsenmaiden välillä. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti on perusoikeus tämä perus, perusoikeuksien peruskirjassa artiklassa 6 siitä mainitaan. Mutta jos meillä ei kuitenkaan ole riittäviä standardeja puolustautua, silloin keinot ja menetelmät ovat epätasapainossa verrattuna syyttäjäpuolen käytettävissä oleviin keinoihin prosessuaalisten oikeuksien vahvistaminen on pitkä prosentti. Ensimmäiset tehtiin marraskuussa 2000 ja, ja Tampereella, Tampereella äh, neuvosto hyväksyi, hyväksyi täytäntöpano-ohjelman, jolla sovittiin molemmin puolista rikosasioiden tunnustamismenettelystä. Me olemme saaneet 2004 puitepäätöksen, mutta siinä ei päästy yksimielisyyteen. Ja niinpä 2007 kesäkuussa neuvottelut jumiutuvat Ruotsin puheenjohtajakaudella 2009 alku, loppuvuodella kuitenkin saatiin pientä edistymistä aikaisen komission ehdotus joulu, heinäkuussa viime vuonna ja niin ikään joulukuussa sai uutta puhtia Lissabonin sopimuksen voimaantulosta 13 jäsenvuorossa. jäsenmaassa. Tämä on nyt alkaa olla kohta jo voimassa. Nyt vetoan tähän etenemissuunnitelman käännös- ja tulkkausoikeuteen. Olen erittäin tyytyväinen saamimme tuloksiin, neuvottelujen tuloksina ne, neuvottelujen elimien, elimien välisissä keskustelussa. Tämä teksti äh, on selkeästi parempi kuin alkuperäinen ehdotus, ja niinpä toivonkin, että tämä äh, äh, kolmen vuoden täytäntöpanoajosta ei tule sitten mikään ennakkotapaus seuraaviin lainkohtiin, ja että jäsenmaat sitten mahdollisimman nopeasti ja yhdenmukaisesti alkaisivat panna täytäntöön. Asette uh, Romero Lopez, kolme minuuttia. Kiitokset puhemies. No, minäkin olen oikein tyytyväinen, että tämä työ on nyt loppusuoralla ja olen oikein kiitollinen edustaja Latfordille yhteistyöstä kaikille, kaikkien varjoistelijoiden kanssa. Tämä on ensimmäinen päät, yhteispäätösmenettely päätös, jossa olemme täysin samaa mieltä ja puhumme yhdellä äänellä. On tärkeää, että britti meppi on ollut edu, esittelijänä tässä asiassa. Jäsenet ovat käyttäneet oikeuttaan tässä menettelyssä. Ja vuodesta 2004 prosessuaaliset oikeudet ovat olleet jumissa ja myöskin tämä äh, Ruotsin tiekartta on ollut jumissa tie oli kuitenkin avoin ja uusi komissio puuttui tähän asiaan ja saimme uuden ehdotuksen. Parlamentti omissa tarkistuksissaan vaikutti komission työhön ja tämä on nyt kaiken kaikkiaan todella hieno esimerkki toimielinten välisestä yhteistyöstä ja siitä, mitä, miten pystymme yhdessä vaikuttamaan prosessuaalisiin oikeuksiin. Nyt odotamme kuten komission jäsen Reding sanoi, että muutkin oikeudet prosessuaaliset oikeudet edistyvät yhtä hyvin ja kaikki muutkin asiat. Ei ole mitään järkeä, että pakettia viivytetään eikä sitä saada hoidettua järkevässä aikataulussa. Oikeusturvan ja vapauksien takia nämä asiat on vietävä päätökseen, jos emme aloita näistä tärkeistä prosessuaalista takeista, niin kuinka sitten voimme elää oikeudenmukaisessa ja vapaassa samassa yhteisössä, jos kuka tahansa otetaan kiinni ja hänestä tulee epäilty, ellei hänellä ole edes tällaisia vähimmäisperusoikeuksia. No mitä ihmettä Eurooppa sitten tarkoittaa, jos emme pysty sitä takaamaan? ajattelemme terrorismin uhkaa ja niin edelleen. Se, nämä kaikki asiat vaikuttavat siihen, että meidän täytyy vahvistaa omia järjestelmiämme ja meidän täytyy näyttää, että Eurooppa on tässä esimerkki. Muussa tapauksessa todellakaan meillä ei ole tällaista oikeuksien ja vapauksien Eurooppaa, jota me niin kovasti haluamme rakentaa. Kiitos. Nyt näyttää siltä, että täällä on kysymyspyyntö. Voitteko osoittaa, että hyväksytte kysymyksen Romero Lopez? Edustaja Romero Lopez. Teille on kysymys Earl of Dartmouthilta. Hyväksyttekö kysymyksen? There is a question for you. Teille on kysymys. Hyväksyttekö kysymyksen? Kiitos. Olkaa hyvä, teillä on 30 sekuntia kysymyksen esittämisaikaa. That citizens in miten äh, äh, maa, äh, sellaiset kansalaiset niissä maissa, joissa yksityisoikeudet ovat huomattavan korkealla tasolla, mitä olette sitä mieltä, että sitten joutuvat hyväksymään muissa Euroopan maissa vallitseviin paljon alhaisempiin yksilönvapauksia ja oikeuksiin? Se, mitä, jos ajatellaan esimerkiksi näitä eurooppalaista pidätysmääräystä ja muita ää, oikeudellisia instrumentteja. Onko tämä tullut mieleenne? Ilmeisesti kysymys eh, puuttuu nyt näihin vähimmäisstandardeihin jäsenvaltioissa. On selvää, että jäsenvaltiot voivat nostaa standardeja ja sehän tietenkin on jokaisen jäsenvaltion omalla vastuulla. Me rakennamme yhdessä Eurooppaa, joka mahdollistaa sen, että meillä on vähimmäisstandardit. Vähimmäisstandardit, no mitä sitten? Voihan sitten tietenkin teidänkin maanne historiallisen, historian tietään, totta kai voidaan nostaa standardeja. Kyllä minä tiedän sen. Kiitos. Nyt Poliittisten ryhmien puheenvuorot jatkuvat. Edustaja Tain, ALDE-ryhmästä yksi minuutti. Sehr geehrte Damen und Herren, um die... Hyvät naiset ja herrat, rajat ylittävä äh, syyttäjien syytettyjen seuranta ja yhteistyön parantaminen edellyttää sitä, että näitä toimia tehdään. Ja minä viittaisin tässä yhteydessä eurooppalaiseen pidätysmääräykseen. Tarvitsemme kuitenkin epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksien parantamista. Ne ovat nyt jääneet jälkeen. Kaikki takeet ja niiden luominen ovat tyssänneet toistaiseksi neuvostoon. Lissabonin sopimuksen myötä on tullut uusia mahdollisuuksia parantaa näitä oikeuksia. Euroopan parlamentti on nyt ensimmäistä kertaa yhteispäätösmenettelyssä mukana ja voi tässä vaikuttaa omalla enemmistöllään. Ja me haluamme parantaa kansalaisten oikeuksia ja siksi me haluamme, että kaikilla EU-kansalaisilla on oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin silloin, kun he ovat syytettyinä jäsenvaltioissa. Sellaisessa valtiossa, jonka kieltä he eivät osaa, on tärkeää, että rikosoikeudellisia menettelyjä arvonnoidaan ja myöskin oikeudenmukaisia oikeuskäsittelyjä parannetaan. Kiitos edustaja Hautala. Vihreä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Äh, kiitos arvoisa puhemies

GUE-ryhmästä puolitoista minuuttia. Hannig vain konstantus du roal Minä en ehtinyt eh, tehdä eh, jättää muutosesityksiä, koska aikarajat olivat niin tiukat. Minä en ole tämän valiokunnan jäsenkään. Tähän, tässä on kysymys kielistä, jotka, jossa josta tässä direktiivissä on kysymys. Ja mitä tulee epäilyn tai syytetyn äidinkielellä tapahtuvaan tulkaukseen tai käännöksiin koskien oikeuden asiakirjoja. Mutta tässä on kuitenkin vaarana se, että, että, että, että että kenties sitten mahdollisten muiden hänen ymmärtämisen kielten määrä sitten saattaa rajoittaa sitten tämän, tätä tulkattavia kieliä. Näin on, saattaakin käydä niin, että ei sitten hän saakaan tätä palvelua äidinkielellään, kun vaikka kysymys on erittäin monimutkaisista juridista asiakirjoista ja kysymyksistä. Voisiko komissaari luvata, että näin ei tule käymään? että, että myöskin äh, vähemmistökielet sitten tässä tapauksessa otetaan huomioon, eikä vain valtion ykköskieli meidän muutosetyksemme, joita muutkin, muidenkin ryhmien edustajat kannattavat peräänkuuluttavat yleiseurooppalaisia instrumentteja, joissa painotetaan vähemmistökielen kielten asemaa ja erityisesti viittaamme sitten perusoikeuksien asiakirjaan, peruskirjaan, jossa pyydetään olemaan syrjimättä vähemmistökielen vastaan. Seuraavaksi Dabnaf. Directive puhemies. Tämä direktiivi on yksi siinä sarjassa, jonka kokonaisvaikutus on se, että Isossa Britanniassa jokainen kansalainen on vaarassa joutua toisessa eurooppalaisessa maassa äh, vankilaan. Onko tämä maa sitten äh, Portugali, niin kuin Gary Mannille kävi, taikka sitten, niin kuin muutamalle kansalaiselle kävi, joku toinen maa, siellä ei ole samanlaisia oikeudellisia takeita yksilötasolla kuin mitä meillä on Isossa Britanniassa. Onpa sitten minkälaisia harhakuvitelmia tässäkin salissa äh, levitelty. Tässä yritetään laastaroida niitä äh, haavoja, joita tässä ollaan aiheuttamassa Ison-Britannian pitkään rakennetulle järjestelmälle. Tämä ehdotus on viallinen. Sen suhteen, mikä on, on tarpeen käännösten suhteen, liittyy pitkälti syyttäjän toimintaan. Eh, tulkeista ja kääntäjistä on pulaa. Eh, tämä ei johdu pelkästään tietenkään oikeudellisesta käsittelystä, vaan siitä, että toimielimet tarvitsevat niin paljon kääntäjiä ja tulkkeja. Baronitar Latford on usean kertaan luonnehtinut itseään ihmisoikeuskampanjoijaksi. Haluaisinkin tämän kerran pyytää häntä äh, siirtämään omat ambitionsa syrjään ja näkevään, näkemään tämän eurooppalaisena pidätysmääräyksenä ja tarvitsemme me todella sitä. Nyt yksittäiset puhujat. Edustaja Pusuttil kaksi minuuttia. Grazie signora Presidente. Kiitoksia äh, puheenjohtaja Tämä esitys on erittäin hyvä ja ansaitsee tukemme. Siitä kansalaisemme saavat lisää oikeuksia. Kansan puolue tulee äänestämään tämän ehdotuksen puolesta, vaikkakaan emme tule tukemaan muutosityksiä, koska se sitten horjuttaa saavutettua tasapainoista kompromissia omissa kommenteissani. haluaisin puhua tästä omituisesta tilanteesta, joka on syntynyt eh, neuvoston ja komission välille tätä lainsäädäntöpäätöslauselmaa esiteltäessä tai lainsäädäntöehdotusta esiteltäessä. Meillähän on niitä itse asiassa kaksi eikä, eikä yksi. Ensinnäkin on neuvoston eh, lainsäädäntöehdotus ja sitten maaliskuussa eh, saimme sitten komissiolta toisen vastaavanlaisen samasta aiheesta – nyt herääkin kysymys, kumpaa tekstiä nyt sitten työstämme? Tämä oli alun, alun perin kysymykseni. Ja tämä ei varmaan, ei, tämä ei siis edes ole ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu, ja näin tulee käymään varmaan jatkossakin. Nyt meillä on käsissämme siis neuvoston ehdotus koskien tästä oikeusturv, oikeusturvasta – ja ja äh, komissio on jo maininnut, että, että, että se haluaa äh, tehdä uuden äh, ehdotuksen ne, ne, ne, neuvostos, neuvosto peräänkuuluttaa hyväksyntää tälle ehdotukselle ja komissio sitä vastusta Tokko sopimuksen perussopimuksen laatijan aie niin, että, komissio, että, että neuvostolle suotaisiin lainsäädäntöehdotusten alkuunpano kun me, meillä nyt on äh, kaksi toimielintä tuk, tuk, tukkanuotta sillä, minä vaan ihmettelen, että kumpaa ehdotusta tulee käsitellä. Äh, min, minusta jos tämän tapa, tapaisia ehdotuksia, äh, tämän tapaisiin tilanteeseen joudumme jatkossakin meistä neuvoston pitäisi antaa komission tehdä työnsä mu- muussa tapauksessa edessämme on hyvin paljon häiriöitä. Minute, Edustaja Sanoka, yksi minuutti. Mrs. President, dear colleagues, honorable Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Alkuun haluaisin kiittää paronitar Latfordia erinomaisesta työstä. Olen varma, että hän tekee työtään ihmisoikeuksien puolesta. Puhun nyt oman ryhmäni edustajien nimissä. Me edustamme vähemmistöjä ja vähemmistöalueita ja puolustamme myös epävirallisten kielten asemaa Euroopan unionissa. Tämähän tarkoittaa sitä, että tulkkaus ja käännös pitäisi taata myös vähemmistökielillä ja alueellisilla kielillä. Esimerkiksi niin, että kunnioitettaisiin niitä alueellisia yksiköitä, jotka toimivat oikeudellisesti niin, että, että näitä kieliä voitaisiin myös käyttää. Tällä hetkellä vielä nämä oikeudet eivät ole osa yhteisön lainsäädäntöä. Olen varma, että joskus näin vielä on, mutta vähemmistökielet pitäisi tunnustaa laajemminkin EU-lainsäädännössä. Edustaja Gal, kaksi minuuttia. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, kedves képviselőtársaim! Kiitokset puhemies. Hyvät kollegat, hyvä komission jäsen, minä haluaisin ensinnäkin onnitella tästä tekstistä, sillä neuvotteluja on käyty jo vuosia ja Lissabonin sopimuksen ansiosta olemme päässeet nyt tähän pisteeseen. Direktiivi on erittäin tärkeä meille, sillä jos Euroopan unionissa voi liikkua vapaasti, niin silloin emme saa unohtaa, että vaikeissa tapauksissa, kuten oikeudenkäynneissä ja niin edelleen, niin kaikkien täytyy pystyä ilmaisemaan itsensä selkeästi ja ymmärtämään kieltä. Olemme saaneet konkreettisia viitteitä siitä, kuinka perusoikeuksia täytyy parantaa. Me toivomme että Tukholman ohjelman myötä käsittelyt ovat mahdollisia tai helpompia monille kansalaisille. Tukholman ohjelman kappaleiden nivominen tähän tekstiin on tärkeää. Lisäksi pidän tärkeänä, että kiinnitätte huomiota siihen, mistä teksti ei puhu lainkaan. On olemassa maita, joissa on melko suuriakin vähemmistöjä ja äh, niilläkin on omat kielelliset oikeudensa, oikeutensa. Esimerkiksi äh, näillä vähemmistöillä täytyy olla samat oikeudet kuin kolmansien maiden kansalaisilla. Eli toistan vielä, vähemmistöjen edustajilla täytyy olla ehdottomasti samat oikeudet kuin valtaväestöllä. Eli tosiaankin tässä täytyy huomioida myöskin vähemmistöt ja kun puhutaan johdonmukaisuudesta, niin Euroopan toimivaltuuksia täytyy täydentää alueellisilla säännöillä. Edustaja Koelio, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Se, että jäsenvaltioiden hallitukset ovat päässeet sopimukseen, tarkoittaa sitä, että yhteisön oikeudellisten välineiden hyväksymispyrkimys epäonnistui. Sillä pyrittiin harmonisoimaan ja, ja turvaamaan oikeudet. Tämä uusi lähestymistapa takaa käännös- ja tulkkausoikeudet kansalaisille ja se on oikeastaan ensimmäinen askel etenemissuunnitelmassa. Tällä hetkellä kuitenkaan kaikissa jäsenvaltioissa näitä oikeuksia ei pystytä takaamaan. Esimerkiksi oikeus tulkkaukseen tai oikeus apuun vaihtelee paljon jäsenvaltiosta toiseen. Kaikilla, jotka ovat epäiltyinä, saavat nämä oikeudet käyttöönsä. Tarkistukset ovat nyt sellaisia, että Äh, parlamentin huolet otetaan huomioon ja haluaisin onnitella komission jäsen Redingiä siitä, että meillä on näin hyvä ehdotus. Niin ikään onnittelen esittelijää siitä, minkälaisia kompromisseja hän on saanut aikaiseksi. Kirjalliset käännökset, kun ajatellaan tuomioistuin käsittelyä, kaikkia asiakirjoja, joita siitä syntyy, ovat hyvin tärkeitä. Takeiden taso ei koskaan saa olla matalampi kuin se, mikä tarjotaan ihmisoikeusyleissopimuksessa. Haluaisin kuulla Redingin suusta sen, että hän tekee etenemissuunnitelman mukaisesti jatkoehdotuksia. Haluaisin kuulla näistä äh, enemmänkin. Ja luonnollisesti katson, että meidän täytyy luoda ja rakentaa oikeuden Eurooppaa, ei pelkästään turvallisuuden ja vapauden Eurooppaa. Kaikki jäsenvaltiot tulevat näiden periaatteiden sitomiksi. Toivottavasti kaikki liittyvät mukaan. Nyt puhujalistalla ensimmäisenä on edustaja Ross. Vielen Dank. Kiitokset, hyvä komission jäsen. Kiitokset myös teille siitä, että niin voimakkaasti puolustatte prosessuaalisia oikeuksia ja myöskin tuette oikeudellista, oikeudellisia sisämarkkinoita. Olen oikein iloinen siitä, että vihdoin olemme saavuttaneet tavoitteemme. Haluan myöskin ki- kiinnittää, kiittää kollegaani. Olemme nämä pienet asiat saaneet pois tästä asiakirjasta. Emme halua kiinnittää tai lisätä lastia kääntäjille ja tulkeille. Ehkä me voi muuten taata heidän tävyyttään. Kolme vuotta tässä on kivuliasta, mutta ei se ole kuitenkaan haitallista asianosaisille, sillä Euroopan ihmisoikeussopimus on tässä myöskin taustalla. Totta kai oikeusjärjestelmä täytyy myös siltä osin muuttaa. Haluan kiittää, että kaikki sujuu niin jouhevasti. Kiitos. Kiitos. Nyt edustaja Regler. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puhemies. Tämä äh, mietintö on edistysaskel Euroopalle, hyvä pitkä äh, askel äh, oikeudenmukaisempaan Eurooppaan. Nyt tietysti kaikki riippuu siitä, että käytetäänkö sitten päätöksen sisältöä yhdenmukaisesti. Se on erittäin tärkeää, koska tällä tavalla sitten eroava kaikki eroavaisuudet ja oikeusjärjestys tasoittuvat ja henkilö voi luottaa tasapuoliseen kohteluun. Olisi erittäin hyvä myöskin, jos, jos jos olisi saatu myöskin tällaiset hallinnolliset seikat tämän sopimuksen piiriin, koska oikeudellisen elämän siis koukerot ovat hyvin monimutkaisia. Toivottavasti sitten, että että tuonempana sitten Tukholman ohjelmaa äh, äh, toteutettaessa pyössään myöskin tässä asiassa eteenpäin. Kiitos, edustaja Batten. President. Um, Puhemies, perusongelma eurooppalaisessa pidätys määräyksessä ei ole riittävät tulkkaus- ja käännösvaatimukset, vaan se, että kansalliset tuomioistuimet ovat täysin voimattomia sen suhteen, että niiden kansalaiset joutuvat äh, epäoikeudenmukaisen oikeuskäsittelyn kohteeksi toisessa jäsenvaltiossa. Esimerkiksi oma äh, maamieheni on ollut äh, melkein vuoden jo kreikkalaisessa vankilassa odottamassa tuomioistuinkäsittelyä. käsittelyä brittituomioistuin ei voi edes käsitellä niin sanottuja todistusaineistoja äh, häntä vastaan. Äh, olosuhteet ovat järkyttävät, ei ole vessapaperia, WC on, on vain reikä lattiassa ja huutoja muista selleistä kuuluu läpi yön. Kun nyt brittikansalaiset Äh, yhdellä allekirjoituksella voidaan tuomita tällaiseen äh, järkyttävään paikkaan. Thank you, Madam Chairman. It's self-evidently right that people... Tämä on äh, aivan selvää, että kaikille, jotka ovat rikosoikeuden pyörteissä, saavat tietenkin tasapuolisen kohtelun. Esimerkiksi tämä eurooppalainen pidätysmäärä. Äh, tämä eurooppalainen pidätysmääräys äh, on yksi väline tässä, mutta kun tämä on kuitenkin yksi näistä äh, julkilausuttamasta lausumattomista laajan siirtolaisuuden ja maahanmuuton kustannuksista. Tähän on tultu. Edustaja Papa Kiitokset puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä loistavasta yhteistyöstä. Monet äh, live-edustajat ovat esittäneet tarkistuksia ja ne äh, otettiinkin mukaan tekstin suurelta osin, mutta tehtävä oli vaikea ja saavutimme erittäin hyviä tuloksia. Ja äänestystä ajatellen haluaisinkin tunnustaa, että äh, rikosoikeudellisessa puitteissa on erittäin tärkeää huomioida muukielisten oikeudet, mutta kolme vuotta, jonka olemme nyt tähän kirjaamassa, on kyllä riittävästi aikaa. Me odotamme myös erittäin paljon komissiolta täytäntöönpanossa ja odotamme myös konkreettisia tuloksia ja moni asia voi vielä muuttua edeltävät puhujat sanoivatkin, ettemme saa jättää kaikkia viimeisen minuutin. Nyt komissiolla on niin mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Kiitoksia, puhemies. Ja äh, kiitoksia äh, äh, kaikille täysistuntoon osallistujille osallistuneille, jotka voimakkaasti ovat eh, tukeneet tämän oikeudellis- oikeudellisen alueen vahvistamista, jonka rakentamisessa nyt ollaan päästy vauhtiin. Euro- Lissabonin eh, Eurooppa-sopimus antaa, antaa nyt meille ö, eh, ö, vakautta, koska, koska se antaa meille työkalut palapalalta pala palalta rakentaa kansalaisen oikeuksia, on, onhan sitten syytettyjen taikka uhrien uhrin roolissa. Uudistukset ovat hyvässä vauhdissa ja toteutuvat vauhdikkaasti. Tämän, niin, sitten tämä etenemissuunnitelman toteuttamisesta tämä tulkkausoikeuksien varmistamisen lisäksi sitten, joka varmaan menee hyvin läpi salissa huomenna. Sitä seuraavat sitten nämä perusoikeudet, jotka tulevat käsittelyyn tässä vielä ennen kesää. Ja tätä seuraavat sitten oikeus, oikeusapuun ja oikeus sitten myöskin kommunikoida läheisten kanssa. Kuten huomaatte, me olemme nyt etenemässä siihen suuntaan, suuntaan jossa pyritään saamaan, saavuttamaan seuraavat asiat oikeudet nostetaan riittävän korkealle tasolle, samalle tasolle kaikissa EU-maissa siitä riippumatta, missä he sattuvat olemaan, mikä tahansa heidän ongelmansa onkaan, ovat he sitten matkalla liike-elämän liikeasioissa tai lomailemassa, he, he kuitenkin sitten tässä kyseisessä maassa ovat oikeutettuja samanlaisiin, samanlaisiin palveluihin kuin kotimaassaankin sitten nostettiin voimakkaasti esille huoli siitä, minkä, mitä kieliä sitten käytetään. Jos nyt vilkaisen artiklaa kaksi, siinä yhtä seuraava ensimmäistä alakohtaa ja sama alakohtaa kolmannessa artiklassa. Niissä todetaan selkeästi, että, että syytteen oleva henkilö, joka ei ymmärrä sen, sitä kieltä, jota oikeudessa käytetään, on oikeo, oikeutettu tulkin tai, ja, tai kääntäjän palveluksiin, mikä rivien välissä merkitsee sitä, että se kieli, jolle tämä, nämä asiakirjat ja puhe käännetään, on tietenkin sitä kieltä, mitä asianomainen ymmärtää. Ei, ei tässä nyt ole kysymys pelkästään Euroopan unionin kielistä tai vähemmistökielistä, vaan tässä on kysymys sen henkilön kielestä, joka, joka tässä oikeudessa nyt istuu jossakin ominaisuudessa, mikä on vain oikein ja kohtu, kohtuullista, koska mehän pyrimme tasapuoliseen käsittelyyn niin, että saamme sitten vahvistetuksi kansalaisten luottamusta oikeus, oikeudelliseen järjestelmäämme. Eh, mikä on äärimmäisen tärkeää ja olennaista, jotta sitten myöskin saavutetaan sekä tuomarien että syyttäjälaitoksen vankkumaton, varaukseton luottamus naapurimain vastaaviin elimiin. Ja tätä luottamusta vahvistetaan ainoastaan omaksumalla vertailu, vertailukelpoiset toimintaolosuhteet ja oikeudet. Edustaja Pusutil ja muut herättivät kysymyksen äh, äh, menettelytavasta eh, eh, lähinnä näistä sisäisistä prosesseista nyt on kysymys siis toimijoiden välisistä, eh, koska tässä on sekä jäsenmaiden aloite että komission ehdollinen. Tästä täytyy, täytyy nyt kyllä todeta, että että tämä ei, mikään tässä ei ole estänyt tällaisen laadukkaan hyvän lainsäädäntöinstrumentin synnyttämistä. No miksi näin nyt sitten pääse käymään? No siksi, koska me elämme outoja aikoja. Me olemme nimittäin nyt siirtymässä kolmannesta pilarista tähän normaaliin yhteispäätösmenettelytilanteeseen. Olettaisin, että muutaman kuukauden kuluttua olemme jo oppineet sen, miten voimme käytettävissämme olevia työkaluja ja menetelmiä parhaalla mahdollisella tavalla käyttää niin, että ratkaisuun päästään juhevasti kun puhun parhaista mahdollisista ratkaisusta, puhun, viittaan äh, tähän menettelytapaan, joka sisälsi vaikutuksen arvioinnin, äh, joka äh, edellytti ihmisten kuulemista meidän ehdotuksistamme. Tämä on normaali menettelytapa, johon olemme tottuneet ja joka sitten tuonnempana yhteispäätösmenettelyn kautta takaavat sitten tämän julkisen julkisten kuulemisten ja vaikutusten arvioinnin jälkeen sen, että me teemme vakavasti otettavaa, vankkaa politiikkaa, jota voidaan myöskin sitten kansallisella jäsenvaltiotasolla soveltaa niin, etteivät nämä, ettei tilanne hämärry eikä, eivätkä oikeudet vääristy, kuten valitettavasti aiemmin on päässyt käymään. Nyt meillä on uusi perussopimus, meillä on uusi perusoikeussopimus käsittely me, ja me äh, tulemme liittymään myöskin sitten Euroopan ihmisoikeussopimukseen osapuolena sopimuspuoleksi ja olen todella vakuuttunut ja luottavainen sen suhteen, että sitten muutaman vuoden kuluttua, kun näitä samoja asioita pohdimme, voimme todeta, että olemme todellakin eh, eh, kyenneet luomaan oikeuteen ja perusoikeuksiin perustuvan alueen, joka meille tässä tällä mantereella kuuluukin. Uh, now Kiitoksia komission sen baronatar Ladford. Esittelen ominaisuudessa. Kiitos puhemies. Aivan vilpittömästi haluan äh, kiittää varjoesittelijöitä avusta. Nyt vielä näin Espanjan puheenjohtajuuskaudella käymme tätä keskustelua, joka on äärimmäisen tärkeä. Yhteispäätösmenettelyn puitteissa käsittelemme tätä lainsäädäntöä. kolmen vuoden täytäntöönpanokausi komission sen Reading silloin kun pääsimme neuvoston ja parlamentin jälkeen sopimukseen, niin nyt jäsenvaltioita ei saa enää päästää kuin koira veräjästä. Ukipille sanoisin, että ei pidä lähteä nationalismin linjalle oikeusasioissa. Iso-Britanniassa on viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut kehitystä. Myös ikävään suuntaan on tehty pidätyksiä ilman minkälaisia syytteitä, kotietsintöjä ja niin edelleen olen tyytyväinen siitä, että kotimaan ja Irlanti ovat äh, käyttäneet optin oikeuttaan osallistua ja näin ollen 26 maata on tämän säädöksen piirissä. Meillä on Magna Carta ja Bill of Rights ja kuitenkin sitten terroristit ja pankkirosvot äh, pääsevät kuin koiran veräjästä ilman tuomioistuin käsittelyä. Kun ajatellaan vähemmistöjä alueellisia kieliä, niin ymmärrän kyllä, tunnen sympatiaa heidän perusteluilleen. Nehän eivät sovi oikein tähän direktiiviin. Direktiivissä on kyse siitä, että on kattava mahdollisuus ilmaista itseään ymmärrettävästi. Kyse ei ole oikeudesta sinällään tähän kielen käyttöön. Eli täytyy pystyä toteamaan henkilön kyky ymmärtää ja puhua kyseistä kieltä Kansallisessa lainsäädännössä määritellään vähemmistökielet ja oikeudet. Ja nämä oikeudet ovat lisääntyneet kyllä niin, että jos joku vähemmistökielen edustaja ei voi ymmärtää tuomistuin käsittelyä, niin nämä oikeudet pätevät myös heihin. Pyytäisin, että direktiivi hyväksytään muuttamattomana ja nopeasti niin, että se sitten päätyy lakikirjoihin. Odotamme komissiolta myös jatkotoimia etenemissuunnitelman suhteen tulevien viikkojen aikana. Meillä on hyvin sisukas varapuheenjohtaja komissiossa, joten varmasti olemme hyvissä käsissä. Kiitoksia. Te olette nyt herättäneet kysymyksen edustaja Päteniltä. Otatteko vastaan kysymyksen? 30 sekuntia, olkaa hyvä. Kiitoksia, Paranta Aiemmin näissä keskusteluissa olette todennut, että että, että, että me, me haluamme mukaan helpottaa gangstereiden ja, ja pankki, pankkirosvojen elämää. Ja taas viittasitte sen kysyn, että onko teille onko teillä oikein joku luku niistä rikollisista ja pankki, joita on äh, palautettu Kostadelsolilta eurooppalaisen pidätysmääräyksen voimaan olo aikana? Ei, edustaja Vätän. Mutta voin kyllä välittää teille myöhemmin tämän luvun, jos haluatte. Te väitätte, että minä edustan pelkästään Lontoota. Ja meillä oli siellä pommimies vuonna 2005, joka pakeni Italiaan varmaankin sen takia, että aikoi kadota sitten. Aiemmin olisi voinut käydä niin, että vuosikausia hän olisi voinut piileskellä päätymättä tuomioistuimeen, mutta nyt kuitenkin hän on joutunut kärsimään tuomiotaan terrorismisyytteen takia. Olisitteko te ollut tyytyväinen, jos häntä ei olisi ikinä tuotu tuomioistuimen eteen? Kiitoksia. Keskustelu päättyy. Äänestämme aiheesta keskiviikkona. Nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Edustaja Skiklunan mietintö aiheena